Mesdames, messieurs, mes... Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kokous alkaa. Te olette nähneet esityslista luonnoksen tätä iltapäivän kokousta varten. Ja jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin voimme hyväksyä esityslistan. meillä on 16.30 äh, tunnin äänestykset. Sanon tämä heti jäsenille, jotka ovat paikalle ja sitten äh, ne, jotka ovat poissa, niin äh, voitte välittää viestin heille, meidän avustajansa, jotta meitä on riittävästi täällä äänestystä varten. Ja ehdottaisinkin nyt, että lisätään ei ko- esityslista kohtaa, vaan yksi aihe. Se tulisi kohtaan neljä. Eli 2013 lisätalousarvio ajatellen Kroatian mukaan tuloa. Sen on esittänyt komissio muutama päivä sitten, eli lyhyesti trilogin osalta meidän esittelijämme kaksi 2013, onko hän täällä paikalla. Hän kertoo meille näkemyksensä asiasta. Ja sitten kohta, jossa käsitellään nämä kiinteistöjä. Siinä esittelijä ei ole paikalla, hän pyysi anteeksi, mutta hän on valtuuttanut rouva Susanna Borsoporatan joka ei ole samasta ryhmästä, mutta hän tekee hyvää yhteistyötä ja hän on siis valtuuttanut Susannan esittelemään asian puolestaan. Hän ei ole täällä vielä paikalla, mutta voimme antaa hänelle puheenvuoron, kun hän, sitten kun hän tulee. Mitä tulee sitten äh, puheenjohtajan ilmoituksiin, ne ovat äh, tuolla äh, uutiskirjeessä. Ja ehdottaisinkin, että aloitamme heti talousarvio 2014 siitä, mikä tilanne on sen suhteen. Ja annan siitä heti puheenvuoron Anne Jensenille, esittelijälle. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla me keskustelimme kolmikantaneuvottelujen tuloksesta toimielinten välillä – ja mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut. Nyt olemme edenneet jossain määrin keskusteluissa päivämäärien suhteen. Kun ajattelemme heinäkuun kolmikantakokousten aikataulutusta, ja tämä mainitaan myös Kobu Tällä hetkellä Käyn vieraana kaikissa erikoisvaliokunnissa ja kuuntelen heidän näkemyksiään tilanteesta ja sitä, minkälaisena he näkevät kehityksen budjetin neuvotteluissa. Kaikilla valiokunnilla on aika lailla selkeä käsitys, ja tämä on yllättävää, niistä ongelmista, joita meillä on. Ei ole oikeusperustaa, ei ole MFF, ja tämän lisäksi Työ jatkuu kaikissa valiokunnissa lainsäädäntöperustan pohjalta ja on, olen yllättynyt siitä, miten selkeä ajatus erityisvaliokunnissa on siitä, mihin suuntaan budjettia halutaan viedä. En usko, että se olisi ongelma, että parlamentti ei voisi esittää minkäänlaista näkemystä budjetista, vaikkakin tilanne on näin eriskummallinen. Meillä ei ole vielä komissiolta lopullista päivämäärää sille, milloin budjetti halutaan esitellä. On puhuttu toukokuun puolivälistä vaihtoehtona, taikka sitten toukokuun lopusta. Toukokuun loppu oli suo, suosituin vaihtoehto ilmeisesti. joka tapauksessa valiokunnille ja tälle valiokunnalle aikataulu on varsin tiukka, niin että saadaan aikaiseksi neuvottelumandaatti kolmikanta kokoukseen heinäkuulle. Mutta kyllä tämä mahdollista on, niin kuin tässä mainitaankin, 19. kesäkuuta meillä on mietintöluonnoksesta näkemysten vaihto. Ja sitten on vain kolme viikkoa aikaa jos tämä tapahtuisi toukokuun lopussa. Ja sitten olisimme jo 21. kesäkuuta. Tämä olisi määräaika erityisvaliokunnille antaa omat lausuntonsa. Ja sitten tarkistusten määräaika, niin ikään on 21. kesäkuuta ja äänestämme 27. ja heinäkuussa menisimme täysistuntoon. Niin kuin näette, aikataulu on hyvin, hyvin tiukka. Ja todennäköisesti tämä tarkoittaisi sitä, että paljon työtä on tehtävä englannin kielellä. Me emme saa kaikkia käännöksiä. Muutoin ei ole mahdollista tämän aikataulun mukaan asiaa käsitellä. Näin parhaalla tavalla voisimme tilanteen ratkaista ja valmistautua kolmikantaan heinäkuussa. Ja näin toimisimme niin, että kolmikantakouksella on jotakin merkitystä. Tässä se, mitä tänään halusin todeta. Kiitos. Merci, Anne. Kiitoksia, Anne. Tosiaankin tänä vuonna koska nyt Euroopan neuvosto on hyvin myöhään tarkastellut monivuotista rahoituskehystä ja rahoituskehysneuvottelut alkavat komissio on kiusaantunut, koska eh, se ei tiedä miltä pohjalta voisi eh, valmistella 2014 budjettiansa. Jo, sen pitää tietenkin noudatella niitä eh, kattolukuja, joita heijastellaan tulevassa rahoituskehyksessä. Meillä on ollut tästä asiasta jo näkemysten vaihto ja me olemme rohkaisseet komissiota ottamaan nämä mahdollisimman paljon alkuehdotukset tässä viitearvoksi, mutta tämän jälkeen um, neuvosto on jo suhtautunut asiaan eri tavoin, joten minä otin esiin viime viikon kolmikantaneuvottelussa ja sitten epävirallisesti komission jäsenelle, että komission vastuulla oli asettaa tietyt luvut, jotka vaikuttavat tarpeisiin ja mahdollisuuksiin riittäviltä ja myös niin, että poliittisesti olisi mahdollista saada sopimus. Se on todellakin komission velvollisuus. Ja minä painotin myös sitä, että komissio pitäisi tietyn aikataulun, joka mahdollistaa sen, että talousarvio tarvio tässä parlamentilla ja muilla elimillä olisi aikaa hoitaa asia ja tällä tavoin lainsäätäjät voisi toimia ja näin me voisimme myös valtuuskuntana tai valiokuntana tästä äänestää ajoissa ja sitten se vietäisiin täysistuntoon ja sitä voitaisiin tarkastella myös poliittisesta näkökulmasta. Niin kuin Anne sanoi, komissio tekee töitä mahdollisimman todennäköisen ratkaisun pohjalta niin, että ähm, toukokuun lopulla, äh, keskiviikkonahan on yleensä äh, kokous 29. eli budjettivaliokunta on 30. päivä. Ja jos tämä vahvistetaan, niin me voisimme katsoa, voidaanko hiukan ähm, pistää aikaisemmaksi meidän valiokuntakokoustamme – minä pidän kovasti siitä perinteestä, joka meillä on, että budjettikomissaari tulee esittelemään ensimmäiseksi budjettivaliokunnalle ennen kuin asiaa kommentoidaan lehdistölle. Ja tässä rinnalla Euroopan komissio on hyväksynyt 2013 korjaavan lisätalousarvion ajatellen Kroatian mukaan tuloa. Ja eh, tässä katsotaan, että Kroatian liittyminen eh, sujuisi normaaliin rytmiin. Siinä ei ole välttämättä mitään ongelmia. Eli pitäisi noudattaa tässä ensimmäinen eh, seitsemättä määräaikaa. Ja nyt pitäisi toimia, jotta hyväksyttäisiin ajoissa tämä lisätalousarvio, jotta voidaan soveltaa näitä ohjelmia myös Kroatiaan. Ja me tiedämme nyt, että huomenna komissio aikoo esitellä lisätalousarvionsa numero kaksi. Ja sen avulla unioni saa lisämaksumäärärahoja niin, että 2013 maksut voidaan hoitaa ja voidaan myös hoitaa sellaiset maksut, jotka nähdään toteutettavaksi 2013, eli lisätalousarviosta 2013. Giovanni. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, sinä sanoit jo, että, että 12. maaliskuuta komissio hyväksyi raportissa. Kysymys on siitä, että vuonna 2013 budjetissa olisivat summat, jotka koskevat maksusitoumuksia, jotka liittyvät Kroatiaan, joka on sitten jäsenvaltio heinäkuussa vuonna 2013-2020 on siis jo ryhdytty tarvittaviin järjestelyihin Kroatiassa, mutta 2013 vuoden osalta on kuitenkin välttämättä muuttaa talousarviota, jotta menot vuoden viimeisen kuuden kuukauden osalta ovat asianmukaiset. Komission talousarvioistuksen mukaisesti komissio on siis nyt ehdottanut muutosta monivuotiseen rahoituskehitykseen, jotta siinä olisi asianmukainen sopeutus, joka liittyy jäsenyysneuvotteluihin, kuten artiklassa 29 toimien välisessä sopimuksessa on määrätty. Viisikymmentäviisi, siis maksimäärähät ovat 300 75 miljoonaa euroa ja maksusitoumuksiin 450 <clears throat> miljoonia, mutta ne ovat vain operatiivisia maksuja. Hallintokustannukset on jo sieltetty vuoden 2013 budjettiin. Mehän totesimme, että tässä ei olisi sitten tarvetta enää sopeutuksen Kroatian liittymisen vuoksi viimeisessä kolmikantaneuvotteluissa 19. maaliskuuta parlamentin valtuuskunta viittasi siihen, että tämä olisi puhtaasti tekninen korjaava lisätalousarvio eikä poliittinen. Ja pelkästään ylärajojen muuttaminen, joka liittyy toimijoiden väliseen sopimukseen ja liittymissopimukseen – on tarpeen. Jos tämä korjaava ja täydentävä talousarvio, lisätalousarvio nähtäisiin puhtaasti teknisenä muutoksena, jos se erotettaisiin poliittisista keskusteluista, jotka koskevat muita korjaavia lisätalousarvioita, jotka liittyvät maksuvelvoitteisiin vuodelta 2012 ja niiden kattamiseen. Silloin se koskee korjaväitöiden välistä sovinto numero kaksi, jonka komissiojäsenten kollegion tulisi huomenna hyväksyä. Me olemme kolmikantaneuvottelusta tehneet selväksi, että tässä korjavassa ja täydentävässä lisätalousarviossa on nyt uusia lukuja, jotka on maksumäärärahojen käyttämiseen. Niitä täytyy olla kysymys ei ole pelkästään varojen siirtämisestä paikasta toiseen korjaavasta ja talousarviosta numero yksi pyytäisimme, että neuvosto lyhentäisi menettelyä niin, että ei taas odotettaisi tavalliseen tapaan kahdeksaa vuot, kuukautta kansallisten parlamenttien kannanottoja, jotta hyväksyminen olisi mahdollista ennen ensimmäistä huhtikuuta, heinäkuuta, enemmän heinäkuutahan Kroatiassa tulee täysivaltainen Euroopan unionin jäsen. Neuvosto on todennut, että se tulee käynnistämään keskustelut ja meidän pitää sitten, sitten ottaa huomioon se kanta, joka neuvosto tulee hyväksymään, mutta jos neuvosto nyt tosiaankin odottaa kahdeksan viikkoa, silloin 7. toukokuuta pitäisi olla ensimmäinen suuntaa antava äänestys, siis jo ennen päätöstä, jonka neuvosto tekee. Tai sitten meidän pitäisi, pitäisi saada tämä päätös tehty suuntaantava äänestys pidettyä 23. päivä ja viedä sitten kesäkuussa asia käsiteltäväksi täysistuntoon. On tärkeää, että tämä korjaväitäntävä tietotalousarvio saadaan hyväksytyksi vielä ennen Kroatian jäseneksi tuloa. Siis asia, koska mietintö voidaan asettaa käsiteltäväksi jo huhtikuussa, 21. huhtikuuta, ja asia vetäisi sitten täysin sen mukaan, miten siitä olisi käsitelty valiokunnassa. Täytyy vielä korostaa vielä kerran, tämä on siis puhtaasti tekninen korva- ja täydentävä lisätalousarvio, joka maksutomusten ja maksimäärien osalta tähtää siihen, että tapahtuu asianmukainen sopeutus ja että korotetaan lisä, ylärajaa monivuotisessa rahoituskehyksessä, mutta jo aiemmin viittasin siihen, että tämä on siis puhtaasti tekninen luonteeltaan. Ja uskoakseni siitä syystä meidän pitäisi nyt pitää kiinni uusista varoista. Meidän parlamenttina vaatia uusia varoja ja estää se, että vaan sieltä varoja paikasta toiseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Salvatore, joka pyysi puheenvuoroa. Yes, la pregunta. Niin, haluaisin kysyä Giovannilta. Nyt voitaisiin kuvitella, että neuvotteluhypoteesi komission, neuvoston osalta se eh, liittyy kyllä muuhunkin kuin pelkästään näihin ylärajoihin. Ja tässä tapauksessa parlamenttina meidän täytyisi eh, vaatia jonkinnäköistä väliratkaisua, mutta en tiedä miten tässä asiassa neuvosto reagoisi. Eh, ja tässä puhutaan nimenomaan Kroatian liittymisestä. Niinpä meillä on tietty poliittinen prioriteetti ja ainut mahdollisuus, että korjaava lisätalousarvio Kroatian osalta tulee pelkästään uusista varoista. En tiedä, onko tässä neuvotteluvaraa neuvoston kanssa. Ja niin kuin esittelijä sanoi, kyse meille olisi pelkästään teknisestä asiasta. Eli tässä ei millään tavalla neuvoteltaisi. Minä uskoisin, että joka tapauksessa se reaktio, jonka esittää neuvosto tähän mm, talousarvioon näihin korkeampiin lisätalousarvioihin kuin mitä esitämme nyt. Merci Salvador. Kiitoksia Salvador. Giovanni seuraavaksi. Eh, l'approccio ottenuto in sede di trilogo, cioè di... Trilogissa, kolmikantaneuvotteluissa, olemme todenneet, että tämä olisi puhtaasti tekninen korvea täydentävä lisätalousarvio, joka liittyy liittymissopimukseen. Minulle tämä on tärkeää. Minulle tämä on tärkeää, että näin arvioidaan tätä talousarviota. Nimittäin vuonna 2013, budjettivuonna 2013, maksumäärärahat eivät ole riittävät jotta sitoumukset saadaan katetuksi. Pitäisikin tietysti käyttää myöskin varojen siirtoa budjetin eri osissa toisiin kohtiin, jotta ottaisin huomioon tämä liittyminen, mutta minusta se ei voi ole kuviteltavissa. Neuvostossa täytyy olla nyt poliittista tahtoa ja sen tulee näkyä. Kysymyshän ei ole mistään valtaisista summista Maksumäärärahojen osalta kysymys on siis suurin piirtein 374 miljoonasta eurosta. Ja jos tässä nyt ryhdytään siihen, että siirrellään varoja muista kohdista, joka olisi puhtaan tekninen ratkaisu, se oli jotakin sellaista, mikä olisi ristiriidassa laajentumiseen liittyvän poliittisen suuntauksen kanssa, joten neuvoston täytyisi tässä yhteydessä kyllä nyt varata tähän uusia varoja. Sillä jos nyt aloitetaan keskustelu siitä, miten varoja siirretään eri osiin budjetissa uudella tavoin, jos tämä keskustelu käynnistyy neuvostossa, niin sillä on pitkälle meneviä vaikutuksia myöskin siihen korjaavaan ja täydentävään lisätalousarvioon, jonka komissio huomenna aikoo hyväksyä. Ja joka, tämä johtaa siihen, että me tulemme sitten näkemään, miten suurevina kuukausina neuvosto tulee tämän asian näkemään, ja tuo summa siinä esityksessä on vielä korkeampi. Oui, merci. Euh. Kiitoksia esittelijälle. Minulla on tässä edessäni niin nykyinen toimielinten välinen sopimus 29. Jos jäsenvaltiot tämän kaiden aikana, rahoituskehyskauden aikana, jos sen mukaan, mitä kohdassa kolme sanotaan yhdessä, sopeutetaan rahoituskehystä niin, että otetaan menot huomioon ajatellen liittymisneuvotteluja. Eli selvää siis on. Aivan normaalille lukijallahan tämä on selvää, mutta mm, varmasti tästä voidaan keskustella. Komission ehdotus on meistä aika järkevä siinä. Katsottaisiin näitä hallinnollisia kuluja, sehän ok, mutta nyt kun katsotaan tätä 29 artiklaa, niin että sopeutettaisiin ylärajoja No meidän täytyy katsoa. Minua kyllä hämmästyttäisi, että neuvosto ö, ryhtyisi tässä hankalaksi, koska sillä tavoin viivytettäisiin sopimusta. Ja tämähän ei olisi mikään hyvä tervetuliastoivotus uudelle jäsenvaltiolle Kroatialle. Tämä siis kun nyt olemme katsoneet sitä, millä tavoin neuvosto on kohdellut Kyproksen tasavaltaa, niin täytyy sanoa, että kaikki on mahdollista. Tässä voidaan näitä pieniä maita tällä tavoin syrjiä. Täytyy katsoa. Kiitoksia siis esittelijälle ja huomenna. Komission jäsen Lewandowski on kertonut minulle virallisestikin, että komissio hyväksyy korjaavan täydentävän lisätalousarvion numero kaksi siinä hengessä, että Euroopan komission puheenjohtaja ähm, puhuu nimenomaisesti äh, Big Bangista. Kyse on siitä, että huomenna äh, iltapäivällä koordinaattorien kokoukseen piti tulla herra Lewandowskin. Minä keskustelin hänen kanssaan, miten hän pääsee käytännön syistä. Se ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään toimivalta ratkaisulta, joten me sovimme hänen kanssaan, että me järjestäisimme ylimääräisen kokouksen. Budjettivaliokunta olisi siinä seuraavan Strasbourgin istunnon aikana maanantai-iltana ja tällä tavoin komission jäsen tulisi meille esittelemään tämän Big Bangin ja tällä tavoin esittelijä ja muut voisivat esittää nämä kysymykset, jotka katsovat aiheellisiksi. Jos nyt katsotaan 2013 maksumäärärahoja ja sitten 2014-2020 monivuotinen rahoituskehys, siitä keskusteltiin 13. maaliskuuta jo ja me haluamme että tässä edistytään. Emme halua, että meidän takiamme tulisi mitään viivytyksiä aikatauluun, kun tarkastellaan näitä eri kantoja. Mitä tulee 2013-2014, täytäntöönpano ei siis mitään muita huomioita. Hyvä, kiitän esittelijöitä. Mitä tulee nyt sitten monivuotiseen rahoituskehykseen, tästä ei ole ehkä mitään muuta sanottavaa. Katson tässä esittelijää, hän ei halua siitä puhua, en minäkään, eikä kukaan pyydä puheenvuoroa siitä. Siitä puhutaan niin usein, että ehkä joskus voidaan pitää vähän taukoakin. Joten ehdotan, että nyt, koska rouva Borsopohata on tullut paikalle, ymmärtääkseni Monika Holmeier on antanut teille tehtäväksi hoidella kohta 14 kiinteistöpolitiikka, olkaa hyvä. Předsedo, eh, chtěla bych se vyjádřit eh, k projektu jménem niin, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin Monika Holmeierin nimissä nyt ottaa kantaa tähän asiaan. Hän pyysi minua, että minä esittelisin käännöskeskuksen. Tällä hetkellä on Luxemburgissa vuokrattu kaksi rakennusta, mutta tulevaisuudessa kaikkien työntekijöiden tulisi työskennellä yhdessä rakennuksessa. Yhdessä rakennuksessa, jossa toiminta jo on, on tapahtunut huomattavaa korjaustoimintaa, mikä on johtanut siihen, että vuokraa, jota julkista vaaditaan on noussut. Tilanne ei ole kovinkaan ilahduttava. Ja tästä syystä on päätetty tässä teidän vuokrasopimus Grossmah-rakennuksia ja sen on tarkoitus tulla voimaan 15. huhtikuuta ja olla voimassa kahdeksan vuotta. Ja 1,86 miljoonaa euroa on vuotuinen vuokra. Se on hiukan korkeampi kuin tällä hetkellä, mutta keskusta on pyydetty kuitenkin sitten leikkaamaan jotakin kustannuksia, jotka liittyvät muuttoon, ja tämä on onnistunut ero ei ole ollut niin kovinkaan suuri, mutta kuitenkin saatettiin todeta, että eräs summa saatettiin säästää. Neuvotteluja on lisäksi käyty myöskin muista säästöistä, esimerkiksi kahden kuukauden osalta tullaan maksamaan olevaa vuokraa. Luxemburgin valtiorakennuksen omistajana itse on osaltaan antanut 240 000 euroa tähän vuokraan, joten kautta voidaan myöskin saada aikaan säästöjä. Keskus on vastannut lukuisiin kysymyksiin ja näkemyksiä tukipilariksi ja näin. Otamme huomioon nämä ongelmat ja AFKO-valiokunnan viivästyminen. Me voimme käyttää tähän hiukan enemmän aikaa. Työstämme tarkistuksia ja esittelijä hakee sitten kompromissit, niinpä määräaika tarkistuksille on 29. päivä huhtikuuta puolilta päivin. Niinpä nyt voin kiittää esittelijää ja ehdotan, että menemään, menemme kohtaan seitsemän esityslistalla näin, että esittelijä tulisi paikalle. Ja hän on täällä. Kyse on siitä, että Euroopan globalisaatiorahaston varoja otetaan käyttöön itävaltalai, itävaltalaisen yrityksen hyväksi. Kiitos puheenjohtaja, en puhu pitkään. Kyse on tupakkasektorista ja 270 työntekijästä, jotka on irtisanottuja, joita kenties voitaisiin auttaa. 4 miljoonaa euroa on pyydetty Itävallan toimesta Euroopalta ja tällä katettaisiin erilaisia toimia, joita nyt ehdotetaan toteutettavaksi. Niin kuin näette, olen tehnyt tiettyjä tarkistuksia, jotka heijastelevat työllisyysvaliokunnan kirjettä budjettivaliokunnalle. Ja ihan tiedoksenne vain työllisyysvaliokunnassa viime kerralla päätettiin kolmikantamandaatista niin, että tätä säätelykehystä tässä kohtaa täsmennettäisiin. Tässä ihan muutamia elementtejä vain teille tiedoksi liittyen tähän meidän tukemamme pyyntöön. Kiitoksia. Onko tähän mitään huomautettavaa? Ilmeisesti ei ole. Oikein hyvä. Mitä tulee sitten tähän asiaan, niin siitä äänestetään 26. päivä maaliskuuta, eli ihan muutaman minuutin päästä. Ja aivan sama pätee kohtaan kuusi esityslistalla. Käsittelin kohdan seitsemän ensin, koska kohdan kuusi esittelijä ei ollut vielä paikalla. Hän ei taida edelleenkään olla paikalla, mutta voimme kysyä, että onko herra Dardenilla minkä näköistä valtuutusta esitellä kohtaa kuusi myös. Olkaapa hyvä. Donc là, ça, ça concerne le secteur. Tämä puolestaan liittyy kodinkonealaan. Ja tämä on saman kokoinen pyyntö, 3,7 miljoonaa euroa. Très bien. Merci. Oikein hyvä. Kiitoksia kovasti. Eh, tässä siis eh, on kaksi esimerkkiä siitä, että meillä on käyttöä tästä rahastosta ja te tiedätte hyvin, että kyse on eh, sellaisesta asiasta, jossa on erilaisia kantoja. Euroopan neuvostolla ja parlamentilla on eri kantoja tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Voilà, bien, mes chers collègues. Oikein hyvä. Hyvät kollegat, me olemme tehneet oikein hyvin töitä, koskapa meillä on tässä paljon aiheita käsiteltyinä, sellaisia, joita piti käsitellä ennen äänestystä. Minäpä katson tässä kohti puolueiden, puolueryhmien johtajia me ajattelimme, että äänestäisimme 16.30. Voimmeko, ehdot, voimmeko äänestää jo nyt? Ehdottaisin, että äänestämme jo nyt. Minutes. Viisi minuuttia, viiden minuutin päästä. Onko meillä aikaa vielä käsitellä muita asioita tässä viidessä minuutissa? Ben non, y a, y a rien à traiter. Mutta eihän täällä ole enää mitään käsiteltävääkään. Niinpä, me pidämme viiden minuutin tauon kunnes Salvador löytää oman äänestyskorttinsa. Bien, mes chers... Oikein hyvä, hyvät kollegat. Onko kaikilla äänestyskortit? Y compris le président. Ja puheenjohtajalla kortti myös. Alors, je vous propose... Oikein hyvä. Ehdottaisin, että aloitamme äänestykset Turvalsin mietinnöstä, joka käsittelee ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmaa. Onko kaikilla äänestyslistat? Ilmeisesti Jan Jensen on täällä Turvalsin paikalla, jos kysymyksiä herää. Artikla 2, tarkistus 7 esittelijältä, suullisine tarkistuksineen, joka on teillä luettavana. Simon shall have no impact on other projects financed from the Union's budget and shall be financed through additional resources above the ceilings as appropriate. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta. Vastaan. tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksitoista. Siinä useita EPPn jäseniä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Ja sitten johdanto-osan kappale yksi, uusi esittelijältä. Voidaanko ottaa yksi, kaksi, kolme esittelijältä yhtenä ryhmänä? Ei. No niin, ykkönen puolesta vastaan. Vihreät ja tyhjää. Yksi tyhjää, hyväksytty. Ja kakkonen puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kolme Saman sisältöinen kymmenen kanssa puolesta. Anteeksi, yhteen sopiva kymmenen kanssa. Kiitoksia. Ja kolmonen siis esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen, yhteen sopiva puolesta, vastaan, vihreät, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä, esittelijältä Siinä erillisäänestys ykkösosasta Over and Above the MFF Ceilings. Puolesta vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja loput tarkistuksesta puolesta vastaan. Vihreät ja GUE ja tyhjää. Hyväksytty sekin. Sitten viisi ja kuusi esittelijältä yhdessä. Ei. No niin, viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys on käynnissä. Äänestyskortit koneisiin. Oikein hyvä, ovatko kaikki äänestäneet? 29 ääntä, 20, 26 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjää. Eli tästä Ann Jensenille onnittelut, hän edustaa täällä esittelijää. Ja seuraavaksi Angelika Wertmannin Agile, Agile käsittelevä mietintö tästä ykkönen ja kakkonen yhdessä. Se ei olekaan mahdollista, eli tarkistus yksi. Sosialistit, niin, minä luin tämän huoneesti nyt. Kuka puolta Vastaan. Ja tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi. Tässä esittelijä vastaan puolesta. Vastaan mielenkiintoista. GUE ja konservatiivit ovat vastaan, eli hyväksytty. Ja tarkistus kolme ja neljä. Voidaanko äänestää yhdessä? Kyllä. Kolme ja neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus kuusi. Siinä esitelijältä suullinen tarkistus. The expenses of workers with dependent persons, children, elderly or disabled persons, to take care of these persons, to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. Qui Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän sosialisteilta äh, esittelee puolta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan samat tekijät, mutta nyt esittelijä äh, vastaan puolesta. Vastaan. Mielenkiintoista. Seitsemän sama vähemmistö, mutta se ei ole mikään kestävä eh, vähemmistö. Eli tämäkin hyväksyttiin. Ja sitten loppuäänestys. Loppuäänestys eh, esittelijän Bertmannin mietinnöstä. Ja nyt 32 ääntä siis, 30 eh, puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle Rova Bertmannille. Ja nyt seuraava kohta on edustaja Dardenin mietintö, joka koskee Austria Tabakin tapausta. Ja siinä meillä on useita tarkistuksia, viisi tarkistusta, jossa on samat esittäjät. Esittelijä puoltaa Täällä sanottiin nyt, että tarkistus kolme, se tulee kohdassa viisi, siitä ei äänestetä. Se on siis esittelijän kanta. Ei siis voida äänestää tarkistuksesta kolme, oikein hyvä. Voidaanko äänestää kaksi, neljä, viisi ja kuusi yhdessä? Hyvä, puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän liberaaleilta esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. Tässä jakautuvat miele. Eli tästä äänestetään nyt koneellisesti. Le vote Äänestys päättyy. Öö, 16 vastaan 14, eli hyväksytty. Ja sitten 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 10 ja 11 yhdessä, oikein hyvä. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappaleet siinä tarkistus yksi liberaaleilta esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Hoidamme koneellisesti sen. Äänestys alkaa. 34 ääntä. Ja äänestys päättyy. 29 puol- 28 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Ja näin tämä mietintö hyväksyttiin. Ja nyt pääsemme Derek Wurnin mietintöön vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Onko teillä äänestyslista? Ensimmäiseksi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30. Esittelee puoltaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 GUE esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Kaikki muut ja hylätty. 32. Wertman esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Ja sitten 33 samalta e- kieltä esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 vedetty pois. 36 Kotinilta, Dardenilta, esitelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, sosialisteja. Eli se hylättiin. 37 seuraavaksi. Se raukeaa, jos 33 hyväksytään. Se siis raukeaa. Ja sitten kompromissi A. Tässä mm, teksti, että shall be not less in real terms. Ei ole vähemmän kuin 2007-2013, eli tämä pieni viittaus MFFn puolesta vastaan. Yhdistynyt kuningaskunta ja tyhjää. Oikein hyvä. Hyväksytty. Ja sitten me menemmekin 45. Anteeksi, sehän on vedetty pois. 46. Koslovski esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47. Sosialistit esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48. Cheu Patrao Nevesiltä Hän taitaakin olla rouva, eikä herra. Eksoottisia maita täällä unionissa. Kolmessa osassa ensimmäinen osa, The Program puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa, joiden ei pitäisi olla kilpailla muiden ohjelmien kanssa samalla alalla ja jotka tässä esittelijä vastaan puolesta. Vihreät vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kolmas osa. Siinä sentään on sisältöä, vaikka ne ei ole kakkonen enää. Se pitäisi täydentää muita toimenpiteitä. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. No niin, tarkistus 49. Koslovski esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50. Rike esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kaksi vastaan ja tyhjää. Hyväksytty. Nelonen esittelijältä se o, tulee 50, eli 51. Gue esittelijä erikoisesti puoltaa, epätavallisesti siis puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty 52. Koslovski esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty 53 se raukeaa, koska edellinen hyväksyttiin. 54 Trotman puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55. Koslovski ja puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56. Trotman ja puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja sitten viitonen, 58, saman sisältöisiä. Eikö niin? Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Kolme vastaan. Tyhjä ja hyväksytty. 57 on vedetty pois. Lisäksi se raukeaa. Ja 60. Dominique Riquet. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan ja tyhjää hyväksytty. 61. Se raukeaa siis. Ja myös suullinen tarkistus, koska siinä haluttiin poistaa sana tarkistuksesta, joka raukeaa. Eli 0 kertaa 0 on 0. Ei ole enää 61. Sitten tarkistus 6, sekin raukeaa. 59, se on vedetty pois. 62 raukeaa myös. Sen sijaan kolme saman sisältöistä, 7, 64, 65. Puolesta vastaan. Neljä. Tervetuloa. Ja tyhjää. Hyväksytty. 63 vedetty pois, 66, 67 samansisältöiset esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68. niitä mennä esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 70 raukeaa, 69 myös, 71, 2, 3, no ei vahinko, ei voida yhtä aikaa niitä äänestää, eli 71. Teres Darden esittelijä puoltaa, kuka puoltaa? Vastaan, tyhjää. Siinä enemmistö vastaan. Ja sitten 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74, 75 vedetty pois, 9 ja 76 saman sisältöiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Oikeistoenemmistö 77 ja 8 vedetty pois. 79 Koslovski ja puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 vedetty pois. 81 Beres Dardenne ja puoltaa puolesta vastaan tyhjää, oikeisto enemmistö, eli hylätty. Ja sitten johdantosan kappaleet, kymmenen esittelijä puoltaa, puolesta vastaan. EPP ei sano ilmeisesti mitään, tyhjää. EPP äänesti puolesta, hyvin näkymättömästi. Kyllä se lasketaan kuitenkin. Eli hyväksytty. Sitten 13. Beres ja Dardenne esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 12. Huolta. esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Ja sitten 11 raukeaa. 14 ja 15 ovat samansisältöiset. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16. Beres Darden, Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17. Raukeaa. 18. Rike. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan neljä ja tyhjää. Hyväksytty. 19 raukeaa, 20 ne on vedetty pois, 21. Sekin on katettu. Se ilmeisesti raukeaa myöskin. Näin Derek Vaughan sanoo, hänkin on täältä kadonnut. Sitten esittelijän ykkönen raukeaa ja esittelijän kakkonen. Siitä äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 raukeaa. 23 Cotini Darden puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 Beres Darden Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25, 26. Darnen Cotigny. Tällä kertaa sama tarkistus, mutta ei yhdessä. He ähm, pelaavat hyvin yhteen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 27, Rike esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjä ja hyväksytty. Lopuksi loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. Meitä on aina vaan enemmän. Siestä taitaa päättyä, eli äänestys päättyy ja Angelikakin tuli paikalle, 37. Hän laittoi korttiinsa ja äänestikin vielä. Nyt näemme, mitä hän äänesti. Tämä on julkinen äänestys. 33 puolesta, 4 vastaan. Ei tyhjä. Onnittelut tästä esittelijälle. Niinpä Meillä on jäljellä määrärahasiirrot, eli Giovanni. Määrärahasiirtot, luokka kolme. Nämä kaksi siirtoa, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon. Minä ehdotan, että niistä äänestetään yhtenä pakettina. Ça me fait fumer. Ça me fait fumer. <laughs> bon. bon, alors. No niin, täytyy ensin tietää, mistä äänestetään. Eli äänestämme ensin Agilesta, Italian puolesta, puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten Austria Tabak. Se on tupakka, mutta ei tässä haluta kannustaa, kannustaa tupakkaa polttamaan. Puolesta vastaan tyhjää. Eli äänestämme tyhjää. Ja hyväksymme. Eli tämä noudattelee niitä ohjelmia, joita hyväksymme juuri äsken. Onko vielä muita siirtoja? Ei ole. Onko muita esityslistakohtia? Joten kokous päättyy. Kiitoksia.